Good morning, ladies and gentlemen. I would like to ask you to take your seats. We will start in a few seconds. Arvon kollegat, voisitteko istutua? Aloitamme hetken kuluttua tämän Agora-kokouksemme. Agora-kongressimme alkaa tuota pikaa. Tämä on kansalaisfoorumi. Agora kolmas kokouksemme on kyseessä. Euroopan parlamentin jäsenen Onestan toimesta tämä aloite saatiin aikaiseksi ja se oli hyvä ajatus. Alkuun keskusteltiin yleisellä tasolla muun muassa Lissabonin sopimuksesta, myöskin muista Euroopan unioniin liittyvistä kysymyksistä. Nyt siirrymme erittäin tärkeään aiheeseen, joka koskettaa kaikkia unionin kansalaisia, sillä työttömyys, köyhyys ovat yksi niistä suurimmista vaaroista, mutta myöskin haasteista joka ikiselle Euroopan unionin kansalaisille. Joten haluaisin kiittää molempia varapuhemiehiä, kollega Duronia ja Rochekia, jotka istuvat tässä vieressäni. Kiitokset heille Agoran järjestämisestä ja siitä, että he ovat tuoneet meidät kaikki tänne yhteiseen kokoukseen kolmatta kertaa Agoran historian aikana. Ja mielestäni tällainen kokous tulisi järjestää joka vuosi. Kyse on kansalaisten kokouksesta ja kokoontumisesta, sillä tehän edustatte kansalaisia niin suoraan kuin vain se on mahdollista. Vapaasti valittuina te valitsette edustajanne suoraan kansallisten vaalien kautta tänne ja myöskin kansallisiin parlamentteihin. Mutta te täällä kansalaisina, kansalaisjärjestöjen edustajina, olette mitä lähimpänä kansalaisia joka päivänä kunnallisella, paikallisella tasolla, missä tahansa päin Eurooppaa, joten tästä syystä teidän läsnäolonne on niin tärkeää. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myöskin komission jäsenen Andorin. Kiitoksia, että olette päässeet paikalle. Ja tiedän, että komissio on kiinnostunut tämän tyyppisistä aloitteista. Viime vuonna teema vuoden teemavuoden aiheena oli juuri syrjäytymisen ja ta- köyhyyden vastainen taistelu, ja me ajattelimme jatkaa tämän aiheen parissa tänä vuonna. Toivottaisin tervetulleeksi kollega Bresson sekä kollega Nilssonin. Kollega Nilsson edustaa täällä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja kollega Bresso alueiden komitea. Heilläkin on keskeinen merkitys kansalaisten edustuksessa Euroopan unionin tasolla juuri täällä Brysselissä. Tässä kokouksessa meillä on tarjolla 23 kieltä vain yhdessä ainoassa paikassa kautta maailman järjestetään kokous 23 kielellä, jos niin toivotaan. Voitte puhua ja kuulla omaa äidinkieltänne se pätee myöskin minua, pätee myöskin minuun. Ja tästä syystä lähdenkin nyt käyttämään kotimaista. Arvoisat kollegat, minä edustan täällä Euroopan parlamenttia ja tämä Agora-kokous on tärkeä viestinnän väline, kun kansalaiset ja parlamentaarikot ja Euroopan parlamentti keskustelevat keskenään. Lisäksi keskustelussa on mukana myöskin talous- ja sosiaalikomitean edustajia sekä alueiden komitean edustajia. Agora on tärkeä kohtaamispaikka, sillä nyt me palaamme Euroopan demokratian juurille. Euroopan unionissa me olemme tietoisia siitä, että demokratia ei onnistu ilman kansalaisyhteiskuntaa. Agora on kohtaamispaikka. Kohtaamispaikka, jossa kansalaiset voivat esittää omia huolenaiheita ja kritiikkiä Tämä on meidän kannaltamme, meidän kaikkiemme kannalta erittäin tärkeä seikka. Euroopan unionin naapurustosta löytyy maita, joissa sosiaalinen epävakaus johtaa perustavaa laatua oleviin ongelmiin. Viitaan tässä valko ja Tunisiaan. Parikymmentä vuotta sitten tilanne oli vastaavanlainen Länsi-Balkanilla – mutta kiitos kuuluu Euroopan unionille ja Euroopan unionin ehdotuksille, että myöskin Länsi-Balkanin maille tarjotaan jäsenyyttä ja sitä kautta voidaan turvata rauha ja turvallisuus silläkin Euroopan alueella. Eilen keskustelin Serbian parlamentin puhemiehen kanssa. Serbialla nimittäin on hyvin tärkeä välittäjän asema alueella. Se on melkoinen muutos, sillä kysehän on eurooppalaisesta hankkeesta, josta meidän tulisi olla hyvinkin ylpeitä. Sillä tällä hankkeella on positiivinen vaikutus naapurialueisiimme ja maihin, jotka ovat Euroopan unionin rajan toisella puolella. Tähän asti olemme siis keskustelleet Agorassa ilmastonmuutoskysymyksistä. Tänään aiheena on kriisi ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja köyhyys yhtenä syntyneenä vaikutuksista. Tämä kriisi vaikuttaa kaikkien elämään. Teidän ansiostamme me voimme nytten pohtia sitä, miten voimme taistella köyhyyttä vastaan, sillä kansalaisilla on täysi oikeus saada tukea juuri meiltä. Joten me etsimme niitä keinoja, joilla vastaisuudessa näiltä kriiseiltä voitaisiin välttyä. Tästä syystä meidän on osoitettava solidaarisuutta kansalaisia kohtaan. Puhun solidaarisuudesta, sillä minä aloitin uraani ammattiyhdistysliikkeen parissa 80-luvulla. Kymmenen miljoonaa Puolan kansalaista liittyivät tähän AY-liikkeeseen – se tapahtui aivan muutamassa viikossa tämä laajentuminen. Me tiedämme, että tilanne olisi voinut muodostua hyvinkin paljon hankalammaksi, mutta meiltä löytyi rohkeutta osallistua kansalaisliikkehdintään ja aloitteisiin. Tarkoituksena oli vaalia kansalaisten ylpeyttä ja me taistelimme myöskin maamme vapauden puolesta ja koko keski- ja itäisen Euroopan vapauden puolesta. Olen täysin tietoinen siitä, että on tärkeää toimia kansalaisen ominaisuudessa ja siksi perustinkin Publica Pono kansalaisjärjestö ja vuosittain me järjestämme kilpailun ja tarkoituksena on myöntää palkinto parhaalle kansalaisaloitteelle. Saanen muistuttaa teitä siitä, että nyt tulee kuluneeksi 66 vuotta Auschwitzin keskitysleirin sulkemisesta. Lisäksi me olemme perustaneet myöskin foorumin johon osallistuvat parlamentin kaikki entiset puhemiehet. Ja tässäkin kokouksessamme tänään on näitä entisiä puhemiehiä on paikalla ja hekin puhuvat Agoran puolesta. Se on yhdistävä tekijä, joka yhdistää kansalaistoimia. Tämän aloitteen merkitys on suunnaton, sillä se kattaa lukuisia kansalaisten alulle palemia aloitteita. Vuosi sitten perustettiin eurooppalaisten kansalaisten vapauden aloite ja foorumi. Ja minä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat kantaneet tässä projektissa kortensa kekoon. Ja vielä kerran kiitos kuuluu varapuhemiehille Durand ja Rucekille – ja kaikille niille, jotka ovat omalta osaltaan mahdollistaneet tämänpäiväisen kokouksen järjestämisen. Ja jos sallitte, niin esittäisin vielä yhden huomion. Elämme kriisin aikoja. Ja kriisin aikana köyhien määrä kasvaa. Yhä useammat taistelevat köyhyyden kourissa ja se johtaa lisääntyviin sosiaalisiin ongelmiin ja uusiin ongelmiin kansallisella tasolla. Tästä syystä meidän täytyy pitää kirkkaana mielessä, että vuosina 1928-1931 kävimme läpi suuren kriisin. Köyhyyttä oli työttömyyttä oli ja meidän täytyy muistaa, mikä tämä menneisyytemme oli ja pyrkiä varmistamaan kaikin keinoin, että vast edes toimimme toisella tavalla. Ja tästä syystä olemme tänään kokoontuneet täällä Brysselissä ja tästä syystä olemme perustaneet tämän Agora-foorumin ja haluaisinkin näillä sanoilla toivottaa teidät tänne tervetulleeksi ja toivottaa teille oikein hedelmällisiä keskusteluja. Kiitoksia. So thank you very much, Mr. President, for... Kiitos oikein paljon puhemies tästä avauspuheenvuorosta. Laslo Andor saa seuraavaksi puheenvuoron. Hän on työllisyys- ja sosiaaliasiain ja osallistamisen asioista vastuussa oleva komission jäsen. Eli miten voidaan vähentää tai poistaa köyhyys. Ja komission jäsenen puheenvuoron jälkeen komissio joutuu valitettavasti lähtemään. Komission jäsenillä on erittäin paljon muitakin tapaamisia. Hän pahoittelee, hän ei halua mitenkään olla epäkohtelias, mutta hän joutuu lähtemään heti puheenvuoronsa jälkeen. Kiitos komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Much, uh... Kiitos oikein paljon. Arvoisa puhemies, varapuhemiehet, hyvät naiset ja herrat, minulle on todella kunnia osallistua tähän kolmanteen kansalaisten Agora-tapahtumaan, joka järjestetään Euroopan parlamentissa yhdessä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Tämä on hieno esimerkki osallistavasta demokratiasta – ja olen ylpeä siitä, että saan olla henkilökohtaisesti tästä osallisena. Kuten puhemies Pusek jo johdannossaan sanoi, tämän päivän Agora järjestetään muutaman viikon sen jälkeen, kun Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen vuosi päättyi. Ja näin saamme aidon mahdollisuuden pohtia sitä, miten voimme edetä yhdessä ja luoda kestävän reilun tien ulos kriisistä. Kansalaisyhteiskunnan osallistumisen ja köyhyydestä kärsivien osallistaminen on ollut tärkeää EUn ohjelmissa, jolla pyritään vähentämään köyhyyttä ja syrjäytymistä. Eurooppalainen teemavuosi 2010 oli merkittävä edistysaskel, koska näin saatiin monia eri pelaajia mukaan. Euroopan parlamentti on ollut yksi näistä toimijoista ja todella toivon, että tämän päivän tapahtuma on toinen mahdollisuus – vahvistaa meidän yhteistyötämme. Hyvät naiset ja herrat, me näemme nyt, että taloutemme vähitellen ovat pääsemässä tuhoisasta talous- ja rahoituskriisistä, mutta silti monet eurooppalaiset kautta mantereen kärsivät vaikutuksista edelleen. Tilastotiedot puhuvat synkkää kieltään. Viisi miljoonaa enemmän työtöntä kuin kriisin alussa ja monet kotitaloudet ovat nähneet tulojensa romahtavan. Yli yksi viidestä nuoresta eurooppalaisesta on työttömänä. Ja tämä tietenkin helposti johtaa pitkäaikaiseen serjäytymiseen. 18 miljoonaa eurooppalaista elää köyhyyden riskirajoilla. Suuri osa köyhyystyöstä ja vastuusta tällä alalla on jäsenvaltioissa. Sosiaaliturvajärjestelmät, esimerkiksi kansanterveyskoulutus, ja myöskin asuntopolitiikka. Kuitenkin tiedämme, että tähän kysymykseen liittyy myös laaja eurooppalainen ulottuvuus. 74 prosenttia eurooppalaisista uskoo, että Euroopan unionilla on merkittävä rooli tässä yhteydessä. Kymmenvälisessä strategiassa Euroopan 2020-strategiassa komissio ehdotti ensimmäistä kertaa koskaan konkreettista määrällistä köyhyystavoitetta päätettiin, että ainakin 20 miljoonaa ihmistä on saatava köyhyydestä vuonna 2020. Jotta päästään tähän määrälliseen tavoitteeseen, jäsenvaltioiden on nyt esitettävä omat kunnianhimoiset määrälliset kansalliset tavoitteet, jotka heijastelevat oman maan erityispiirteitä. Hyvät naiset ja herrat, jotta voimme tukea pääsyä näihin tavoitteisiin, 16. joulukuuta komissio hyväksyi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen foorumin, jonka tarkoituksena on sitoutua yhdessä toimimaan jäsenvaltioissa. Mukana jäsenvaltiot, EUn toimielimet ja eri sidosryhmät. Näin halutaan parantaa koordinaatiota usean toimijan välillä, jotta voidaan paremmin taistella syrjäytymistä vastaan. Ja sieltä esitetään innovatiivisia ajatuksia, parannuksia, jotka voivat auttaa meitä kaikkia tekemään tehokkaammin työtä, keskittäen, kohdentaen varoja – sinne, missä ne toimivat kaikkein parhaiten. Mitä toimia siis ehdotamme? Ensinnäkin foorumi ehdottaa toimia kaikilla politiikan aloilla. Perinteisen sosiaalisen, sosiaalisen osallistamisen lisäksi tuetaan aktiivisesti niiden osallistamista, jotka ovat kauempana työmarkkinoista – ja että pyritään estämään se, että lapset ovat köyhiä tai että köyhyys siirtyy sukupolvelta toiselle. Sosiaaliturvapalveluiden pitää olla tehokkaampia ja voida vastata uusiin sosiaalisiin tarpeisiin. Samalla pitää tehokkaammin siis osallistaa vähemmistöryhmiä romani väestö mukaan lukien. Ja sitten energiaköyhyys myös. Ja foorumi tukee innovaatioita sosiaalipolitiikan alalla – Keskeisenä tavoitteena on ajaa innovaatioita, joilla löydetään älykkäitä, kustannustehokkaita toimia parantaa sosiaaliturvajärjestelmää. Jäsenvaltioista halutaan todisteisen perustuvia osoituksia innovaatioiden toiminnasta. Kolmanneksi ehdotetaan toimia, joilla EU-varat voivat paremmin toimia sosiaalisen osallistumisen puolesta – Euroopan sosiaalirahastoa esimerkiksi pitäisi sopeuttaa vastaamaan uusia Euroopan 2020 tavoitteita ja näin vähentää köyhyyttä. Ja lopulta foorumissa otetaan sidosryhmät voimakkaammin mukaan ja tuetaan köyhyydestä kärsivien henkilöiden osallistamista. Lisäksi sosiaalinen talous. Minä suhtaudun luottavaisesti siihen, että Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen foorumi auttaa meitä löytämään innovatiivisia, kestäviä, kustannustehokkaita ratkaisuja, jotta Euroopasta tulisi osallistavampi. Kuten mainitsin, romaniväestö on tässä työssä keskeisessä roolissa. Romanit ovat EUn suurin vähemmistö ja kuitenkin yksi kaikkein sosiaalisesti syrjäytynein – Kautta Euroopan romanit elävät hyvin köyhissä oloissa työttöminä Ne usein he ovat jäljessä ajatellen koulutusta ja terveydenhoitoa. Lisäksi he kärsivät syrjinnästä ennakkoluuloista. Romanien kohtaavat, kohtaamat ongelmat ovat monimutkaisia ja vaativat siksi kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla tutustutaan kaikkiin alueisiin, joilla romanit kohtaavat esteitä – voidakseen osallistua talouteen ja yhteiskuntaan täysin. Syyskuussa 2010 komissio asetti sisäisen työryhmän, jotta voitaisiin arvioida, miten jäsenvaltiot käyttävät EUn määrärahoja ja miten tehokkaita ne ovat, jotta voitaisiin osallistaa romanit yhteiskuntaan. Tänä keväänä komissio haluaa tehdä työtä tältä pohjalta ja myöskin huomioida – romaniväestön osallistamisfoorumin työn, jotta saataisiin kansalliset romanin osallistamisstrategiat. EUn puitteissa näin pohditaan eurooppalaisten ja kansallisten määrärahojen käyttöä tehdään ehdotuksia, joilla voidaan tehokkaammin käyttää EU-määrärahoja, jotta voidaan estää romaniväestön syrjäytyminen nyt ja seuraavalla ohjelmointikaudella. Lisäksi pyritään huolehtimaan siitä, että tarkemmin valvotaan – ja tuetaan eurooppalaisia ja kansallisia toimia romaniväestön osallistamisstrategiassa. Jotta todella voitaisiin vähentää köyhyyttä, meidän täytyy saada kaikki sidosryhmät mukaan kaikilla tasoilla, eurooppalaisella, kansallisella tai paikallisella. Komissio tekee yhteistyötä muiden EUn toimielinten kanssa, jotta – pyörän pöydän keskustelu köyhyydestä ja syrjäytymisestä voidaan saada korotettua uudelle tasolle, jotta saadaan kaikki keskeiset toimijat saman pöydän ääreen. Lokakuinen vuosittainen tapahtuma ottaa huomioon, miten on lähestytty keskeisiä tavoitteita, analysoi foorumin toimia ja tekee ehdotuksia tuleviin toimiin liittyen. Köyhyyden taistelun pitää olla osa kaiken kaikkista elvytysstrategiaa. Se ei ole ainoastaan moraalinen velvollisuus, vaan myöskin taloudellinen välttämättömyys Euroopassa. Minä mielelläni teen yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kaikkien osallisten kansalaisjärjestöjen ja muiden kanssa, myös niiden kanssa, jotka kärsivät köyhyydestä, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Nyt keskeytämme istunnon hetkeksi. Toivoisin, että vieraanamme oleva kuoro tulisi tänne ylös. Kyse on ranskalaisesta kuorosta. Naantissa neljä vuotta sitten ja siihen kuuluu vapaaehtoisia ja kodittomia, joilla on yhteinen tavoite, eli ongelmien jakaminen ja niiden unohtaminen musiikin ja solidaarisuuden voimalla.

Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti, kiitoksia. Kuoro on täällä iltaankin asti myös illallisella talous- ja sosiaalikomiteassa huomennakin, kun päätämme istunnon. No niin, nyt haluaisin sanoa, kuka on seuraava puhuja. Herra Peter Jyrkes. Hän on Unkarin pysyvän edustustan edustaja. Hän puhuu puheenjohtajavaltio Unkarin puolesta. Kuten tiedätte, Unkari on kuuden kuukauden ajan tammikuusta tämän vuoden kesäkuun loppuun Euroopan Euro, Euroopan ministerineuvoston puheenjohtaja. Olkaa hyvä, lähettiläs. Thank you, Chairman, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, parlamentin jäsenet. Ei tietenkään ole kovin helppoa tämän esityksen jälkeen palata poliittisiin ja institutionaalisiin tai menettelytavallisiin puitteisiin siinä, miten voitaisiin köyhyyttä torjua ylipäätään Euroopan unionin politiikassa ja pyrkiä torjumaan myös tämän kriisin valtavia seurauksia. Mutta ehkä Köyhyyden torjuntaan on myös oma paikkansa tässä politiikassa, koska tämä on kuitenkin vetovoimana myös meidän kuukauden, kuuden kuukauden puheenjohtajakauden ohjelmassamme, niin varmasti ne, jotka osallistuvat aktiivisesti vuoropuhelun toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan kesken, jotta todellakin voidaan torjua köyhyyttä niin, että myös tulee tuloksia myös EU 2020-strategian puitteissa. Haluaisin vain teille vakuuttaa sen verran, että pohjois ja Unkari on tässä hyvin avoimin mielin. Käy teidän kanssanne mielellään vuoropuhelua. Lähtökohtana varmastikin on se, että meidän täytyy yhden mukaista jotenkin ymmärrystämme siitä, miten, miltä tämä strategia näyttää. Varmastikin lähtökohta olisi seuraava. Eurooppa tarvitsi aikaa ymmärtääkseen, tajutakseen, että olemme todellakin keskellä hyvin vaikeaa isoa kriisiä. Sitä ei voi oikeastaan verrata edes, sitä ei voitu ennakoida millään tavalla. Ja sitten toiseksi, jotta pääsemme kriisistä, niin tarvitaan kokonaan uusia välineitä. Tämä nyt on periaatteessa analyysi. Euroopan unioni välittömästi kehitteli käsitystä siitä, miten me suunnittelisimme tulevaisuuttamme. Eli tämä on niin kutsuttu EU 2020-strategia. Tämä EU 2020-strategia asettaa myös köyhyyden torjunnan hyvin keskeiselle sijalle. Se on yksi tärkeistä otsikoista, nimittäin 2020 mennessä täytyy jotain saada aikaan Eli leikata ainakin 20 prosentilla niiden kansalaisten määrä, jotka elävät alle köyhyysrajan. Kyse on tietenkin siitä, että ei ole kauhean vaikeaa kehitellä visioita, mutta entäpä sitten täytäntöönpano ja tavoitteiden saavuttaminen. Tällä kaudella meidän täytyykin nyt ruveta luetteloimaan välineitä. Mukana on sellaisia osatekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kovin kaukaisilta teidän mielestänne ajatella perussopimuksen muuttamista tai se, että luodaan pysyviä kriisimekanismia, tämä niin kutsuttu vakausmekanismi. Tai tämä on europuhetta, kun puhutaan myös ohjausjaksosta eurooppalaisittain, mutta tarkoituksena vain, että saadaan kunnon oikeusperusta sille, että saadaan puitteet ja näin Eurooppa pääsee taas raiteilleen kriisin jäljeltä. Toisaalta ei pidä myöskään unohtaa, että pelkästään budjetin vakauttaminen ei riitä, jotta voitaisiin torjua kaikkia kielteisiä vaikutuksia – joita yhteiskunnissamme on. Meidän on ymmärrettävä, että tämä kriisi toi meille sellaisia seurauksia, että emme pysty pelkästään keskittymään haasteisiin tai ongelmiin, joita aikaisemmin oli esimerkiksi ajatellaan köyhyyttä, niin tämä kriisi johti kokonaan uusiin ilmiöihin, uudenlaisiin köyhyyden muotoihin – mikä sitten on menettely? Se on se, että kun ensinnäkin euroalue on saatu vakautettua luomalla poliittisia ja muita teknisiä välineitä, meidän täytyy saada aika pysyvää kasvua niin, että saadaan aikaan työpaikkoja, niin että ne osat yhteiskuntaa, jotka eivät viime kädessä omin voimin selviä tästä vakavasta tilanteesta ja sen seurauksista. Tästä syystä puheenjohtajavaltio Unkari aikoo yhdessä kansallisyhteiskunnan kumppaneiden kanssa käydä strukturoitua vuoropuhelua eurooppalaisilla foorumeilla, varsinkin köyhyyden torjunnan foorumilla. Puheenjohtajavaltio aikoo myös ottaa nämä neuvoston päätelmiin EPSCO-neuvostossa maaliskuussa. Tässä on keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita, jotta EU 2020 onnistuisi. Tämä edellyttää, että ymmärrämme, että toiminta toteutuu rinnakkain kahdella tasolla, eurooppalaisella tasolla ja kansallisella tasolla. Euroopan tasolla me hyväksymme maaliskuun neuvostokokoukseen mennessään suuntaviivat. Ne koskevat koko Euroopan unionia, mutta vielä tähdellisempää ja ehkä tärkeämpää teidän kannalta ne on ymmärtää, että tältä pohjalta sitten huhtikuuhun mennessä kaikki 27 jäsenvaltiota joutuvat toimittamaan omat kansalliset uudistusohjelmansa. Näissä kansallisissa uudistusohjelmissa kaikkien jäsenvaltioiden täytyy päästä yksimielisyyteen sitoumuksista, suunnasta, siltä osin miten he aikovat saavuttaa tavoitteet, jotka on näissä otsikkotavoitteissa, tärkeimmissä tavoitteissa määritelty. Yhtenä tärkeänä tavoitteena siellä on köyhyyden torjunta. Heidän täytyy selkeästi sitoutua tähän, heidän täytyy myös suunnitella omia poliittisia toimenpiteitä kansallisella tasolla – jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin. Vielä yksi tekijä, jolla on merkittävä osa ja on oleva myös jatkossa meidän puheenjohtajakauden ohjelmassamme, nimittäin romaanistrategia. Eivät pelkästään romaanit kärsii köyhyydestä mutta ehkä se on kuitenkin kaikkein haavoittuvaisin osa yhteiskuntiamme. Meidän vakaa aikomuksemme on saada aikaan vielä meidän kaudellamme eurooppalainen romaanistrategia. Tämä merkitsee sitä, että komission tiedonannon jälkeen se tulee huhtikuun alussa – saamme sitten paremmat puitteet keskustelulle eri neuvostoissa. Tämä merkitsee sitä, että romaanikysymys liittyy köyhyyteen, työttömyyteen, koulutukseen. Eli on selvästi nähtävissä laaja synergia romanistrategian ja EU 2020-strategian ja sen tavoitteiden kanssa. Ja meidän poliittinen tarkoituksemme on, että tämä romaanistrategia saadaan hyväksytyksi vielä ennen kesän huippukokousta. Eli kuten huomaatte, meillä on iso joukko poliittisia välineitä, korkealla tasolla on tavoitteita, neuvoston puheenjohtajavaltio haluaa käydä teidän kanssanne vuoropuolelta, että tämä onnistuisi. Kiitoksia. Thank you, Ambassador. And we will keep our Kiitoksia. Me toivomme parasta puheenjohtajakaudellenne. Kiitos. Our next speaker... Seuraavaksi puhuu herra Staffan Nilsson. Hän on talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja. Hän edustaa siis järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa. Niin, Euroopan parlamentti on aina tehnyt läheistä yhteistyötä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa ja niin tekee jatkossakin. Euroopan parlamentissa todellakin meidät on valittu 27 jäsenvaltiosta, edustamme 500 miljoonaa ihmistä mutta jos me haluamme onnistua ja saavuttaa tavoitteemme myös köyhyyden torjunnassa, sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa, niin me haluamme tehdä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa ja totta kai talous- ja sosiaalikomitea on yksi kaikkein tärkeimpiä näistä toimielimistä. Eli herra Nilsson, olkaa hyvä. Tack så mycket Libor. Och Kiitos oikein paljon, Libor. Vähän toisin kuin parlamentin puhemies teki, minä haluaisin sanoa muutaman sanon omalla äidinkielelläni ja sitten esittää valmistelun esitykseni englanniksi. Haluan olla tänään vähän tarkkana, koska haluan myöskin tuoda viestin täältä. Ensin haluaisin kääntyä täällä laulaneen kuoron puolen. Itsekin laulan kuorossa ja musiikki on minulle tärkeä, se antaa inspiraatiota. Ja se on myös esimerkki siitä, että musiikki voi yhdistää meitä yli rajojen, ihmisten kesken yli kielirajojen, koska minä ymmärsin jokaisen sanan aivan täysin teidän musiikkinne, vaikka en kieltä ymmärräkään, joten suur kiitos. Kiittäisin myöskin Euroopan parlamentin puhemiestä ja parlamentin varapuhemiehiä Isabelia Liveria siitä, että he ovat puhuneet hyvässä hengessä toimivasta yhteistyöstämme niin kohteliaasti. Euroopan parlamentti on päätöksentekoelin, joka on täysin mukana tekemässä lainsäädäntöpäätöksiä. Ja me edustamme kansalaisyhteiskuntaa ja tulemme vähän toiselta kannalta tähän mukaan. Itse talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa antava toimielin. 344 jäsentä jäsenvaltioista, järjestöistä. Kaikki voivat olla esimerkiksi kuorolaulajia. Toivon vain, että me laulamme hyvin yhteen äänen ja iloisesti. Nyt haluaisin sanoa, että me istumme täällä pöydän takana, mutta meidän on kaikkien muistettava, että me olemme kaikki yhdessä – vierekkäin, vieri vieressä, kukaan ei ole toisia ylemmällä tasolla. Olen myös hyvin iloinen siitä, että voin olla täällä tänään edustamassa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa. Ja kuten omalla kielelläni jo sanoin, me olemme neuvoa antava toimielin, jossa keskustellaan ja jota kuullaan, kuten Agora ennen oli. Me käymme keskusteluja ja neuvotteluita siellä on työntekijöitä, työnantajia, monenlaisia kansalaisaktivisteja edustettuna ja olen todella iloinen siitä, että mukana on kolme meidän rakenteemme työryhmän johtaja. Heillä on tärkeä poliittinen rooli meidän työssämme. Hyvät parlamentin varapuhemiehet, haluaisin kiittää tästä aloitteesta. Olemme komiteana hyvin ylpeitä siitä, että voimme olla kansalaisten agorassa mukana. Tämä on vain yksi selkeä osoitus hyvästä yhteistyötä työstä meidän kahden toimielimen välillä. Minun toimikauteni puheenjohtajana on kahden ja puolen vuoden mittainen ja minä haluaisin saada ihmiset mukaan ajamaan kestävää Eurooppaa. Uskoisin, että yhdessä ja yhdessä teidän kanssanne voimme tämän toteuttaa. Me voimakkaasti uskomme kansalaisten Egoran vaikutukseen ja siksi lähdimme tähän kumppanuuteen Euroopan parlamentin kanssa – Ensiksi siksi, että osallistumisoikeus, oikeus osallistua eurooppalaisiin asioihin on kaikille tärkeä. Ja nyt uuden Lissabonin sopimuksen kautta on velvollisuuskin edistää kansalaisten osallistamista päätöksentekoprosessiin järjestöjen kautta, edustajansa kautta. Ja toiseksi olemme sitä mieltä, että teidän valitsemanne aihekokonaisuus on hyvin monimutkainen ja tärkeä, erityisesti nyt, kun kaikkein eniten kiinnitetään huomiota taloudellisiin kysymyksiin Euroopassa. Sosiaalinen haaste, joka tulee eteen talouskriisin kautta, on myöskin tunnustettava – Meidän on huolehdittava siitä, että nämä asiat ovat aina asialistoillamme esillä, niin kuin te teette, hyvät varapuhemiehet. Me tarvitsemme vähän tasapainoa poliittisen keskustelun ja sitoumuksiin. Ja kolmanneksi, huomasin, että Euroopan parlamenttia kiinnostaa se, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat edustettuna hyvin Agorassa – me olimme läheisessä yhteistyössä tätä kokousta järjestettäessä ja me haluamme omalta osaltamme huolehtia siitä, että kansalaisyhteiskunta on mahdollisimman laajasti edustettuna. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea haluaa tukea vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa ja tässä yhteydessä voidaan huolehtia siitä, että kansalaiset ovat hyvin edustettuna – ja järjestöt voivat olla merkittävässä osuudessa tämän foorumin toiminnassa. Kiitos, että tulitte paikan päälle. Meidän pitää todella selvittää, mitkä ratkaisut ovat kestäviä, jotta voidaan huolehtia yhteiskuntamme heikko-osaisten tukemisesta. Jos saamme talouskasvua aikaiseksi älykkäällä, kestävällä ja osallistavalla tapaa, ja minä todella uskon, että tämä on mahdollista, niin ihmiset, jotka nyt elävät köyhyydessä, erityisesti kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevat nuoret, iäkkäät, vammaiset, maahanmuuttajat, romanit ja muut etniset vähemmistöt, pystyvät huomaamaan, että heidän elinolonsa voivat parantua. Euroopan unionin poliittinen johto haluaa vähentää köyhyyttä, kuten komission jäsen Andor sanoi. 20 miljoonalla ihmisellä tämä on valtavan suuri tavoite. Voisimme olla pahoillamme siitä tietenkin, että köyhien määrää ei haluta nollan. Se ei ole tavoitteena, mutta toivomme kuitenkin, että tämä on poliittista sitoumusta, joka täydellä kansalaisyhteiskunnan tuella voi toteutua. Komitea on tehnyt monia aloitteita viime vuoden aikana juuri köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisessa taistelussa ja Uskon, että täällä Agorassa läsnä olevat voivat tuoda oman kantansa ja neuvonsakin esiin tämän foorumin kautta. Yksi voimakas suosituksemme oli se, että sosiaalisen osallistamisen integraatiopolitiikan pitää että meidän pitää huolehtia syrjimättömyyspolitiikasta. Meidän nuoret jäsenemme ovat myöskin olleet mukana esittämässä ajatuksia siitä, miten Eurooppa saadaan pois köyhyydestä. Vuonna 2011 käsittelemme romanien, maahanmuuttajien ja muiden osallistamista. Puutumme myös kodittomiin ja asuntopolitiikan ongelmiin. Me keskittymme kolmeen prioriteettiin. vuoropuhelun keskustelun kestävyyteen ja kasvun solidarisuuteen ja kehitykseen. Meidän täytyy myöskin pyrkiä pääsemään tavoitteeseen puolitetaan maailman nälkäiset vuoteen 2015, joten Globaali ruokaturva on tärkeä aihe ja yhdessä FAON kanssa järjestämme konferenssin tästä aiheesta, jotta voidaan puuttua tähän ongelmaan ja olla antamassa Ranskan puheenjohtajakaudella järjestettävään G20-kokoukseen meidän panoksemme. Tämä kokous järjestetään kesäkuun 22. päivä. Minä todella mielelläni haluan kuunnella teitä ja oppia teiltä ja toivon, että meillä on hedelmällistä ja vilkasta keskustelua. Teidän kantanne, osaamisenne yhdistettynä todella tärkeään vakaumukseen toivon johtavan kestävään älykkääseen ratkaisuun köyhyysongelmassa. Olen myöskin iloinen ja nyt jo haluan, olen iloinen, että voin kutsua teidät buffet-päivällisille, jotka järjestetään meidän rakennuksessamme, joka on lähellä Euroopan parlamenttia. Toivon, että voimme verkostua hyvin, koska joskus tapaa ihmisiä, joita ei niin tunne ja siitä saattaa saada erinkin tainkin paljon inspiraatiota Euroopan laajuisen projektiin. Kiitos oikein paljon Isabel ja Libor siitä, että sain mahdollisuuden puhua Agora-foorumissa. Minä osallistun, me osallistumme ja toivon, että tulos on hyvä. Kiitos oikein paljon. Thank you, Stefan. Kiitoksia Staffan, herra Nilsson, jotta onnistumme. Meidän täytyy kehittää strategiaa ja työtä kaikilla tasoilla, ei pelkästään Euroopan toimielinten tasolla, vaan myös kansallisvaltioissa ja alueilla. Tästä syystä olemme kutsuneet myös Rova Presson, joka on alueiden komitean puheenjohtaja. Hän voi kertoa myös siitä, mitä voidaan alueiden ah, tasolla tehdä, mutta ilmeisesti hänellä on liikenneongelmia ollut päästä ajoissa. Eli odottelemme 10-15 minuuttia sillä välin tekninen ilmoitus Agoran järjestelyistä ja katsota ehtiköhän tällä välin ennen lounasta. After, after this... Eli aamuisen istunnon jälkeen meillä on lounas Jehudi Menyuhin tilassa tämän rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Voitte hissillä tai portaita myöden mennä ensimmäiseen kerrokseen. Kello 14.30 alkavat työverstaiden työ Spinelli-rakennuksessa, eli kun menette käytävän yli, niin työversta ykkönen, uudet kyöhyyden muodot 3G3 kolmannessa kerroksessa. Ei tarvitse mennä ylös eikä alas. Siis samalla kakkonen maahanmuutosta, integraatio 3G2, siis aivan naapurisalissa. Kolmos työverstas, yhteiskuntamuoto 1G3 eli ensimmäisessä kerroksessa. Ja sitten konferenssitapaa 5G3, eli missä oikeastaan jo eilenkin tapasitte. Teitä ohjaavat eri vetäjät ja ja sitten kuulemme johtopäätökset ja päätelmät eri esittelijöiltä, kun huomenna aamulla keskustelemme. Aloitamme kello yhdeksän tässä salissa. Sen jälkeen käydään avointa keskustelua. Kaikki rekisteröityneet osallistujat voivat osallistua keskusteluun. Toivottavasti teitä on lukuisa määrä itse keskustelussakin, totta kai. Tämän ja huomisen kokouksen tarkoituksena ei ole pelkästään kuunnella puheita, vaan myös käydä vilkasta keskustelua, että voitte kertoa näkemyksistänne ja tuntemuksistanne. Keskustelun helpottamiseksi teitä on pyydetty rekisteröitymään täyttämällä kansioissa näitä pöydillenne olevat kaavakkeet – Näin sihteeristö ja vahtimestarit voivat toimittaa tänne meille puheenjohtajistolle. Näin voidaan kertoa myös nimenne, missä ominaisuudessa, ominaisuudessa puhutte, että kollegatkin tietävät, kuka olette. Vielä yksi ilmoitus tämän illan illallisesta. Se on rekisteröityneille henkilöille. Kuten herra Nilsson totesi, meillä on kello 18.45 talous- ja sotikomitarakennuksessa Beliard-kadulle. Se on aivan parlamentin naapurissa. Päästäkseni rakennukseen pyydän, että pidätte kulkulupanne näkyvillä. Muutoin voi olla, että turvallisuusväki aiheuttaa teille ongelmia ja eivät, ette välttämättä pääse sisään. Lähdemme kello 18.30 parlamentista ja menemme kaikki yhdessä sinne. Siis jos ehkä ette tiedä missä se on, niin voimme yhdessä kävellä sinne, ettei tule huolta siitä. Onko mitään kysymyksiä, kommentteja, selvennyksiä, jos haluatte jotain kysyä? Rouva, siellä neljällä rivillä, olkaa hyvä the micro. You can press the microphone. Uh, Sorry. No. yeah. I was very concerned to hear you niin viittasitte romaaniongelmaan, mutta kysehän ei ole romaaniongelmasta, vaan siitä, että minkälaisia ongelmia ihmisillä on, ei romaanit sinänsä ole ongelmia. Me tiedämme entuudestaan tämän juutalaiskysymyksen, joten ehkäpä teidän pitäisi hiukan tarkemmin miettiä, miten muotoilette viestinne. Kiitos kommentista. Onko jotain? Herra siellä neljännellä rivillä. Bonjour, Philippe. Hyvä Philippe Royer. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia Agoran järjestämisestä, tästä köyhyydestä, joka on arka aihe. Valittele kuitenkin sitä, että tässä informaatio on aika köyhää sekin, kun käsitellään köyhyyttä ja vielä informaatiokin on yhtä köyhää. Agoran olisi kuitenkin hyvä esimerkki osallistuvasta demokratiasta. Tässä tämä informaatioköyhyys ei ole ollut ihan tämän tilaisuuden tasalla. Kuten äsken juuri kuultiin, niin sosiaalinen puoli ei välttämättä kuule Euroopan parlamentin toimivalta, vaan jäsenvaltioiden toimivaltaan paremminkin. Siksi aikoko parlamentti todellakin reagoida konkreettisesti ja tehokkaasti köyhyyden torjumiseksi, vai onko se pelkkä tarkkailija, seuraa ulkopuolelta köyhyyttä, kun talouden keinottelevat voimat ovat vallalla, eikä siellä ollenkaan ihmiset voimat pääse vaikuttamaan. Olkaa hyvä siellä paikalla. Kiitos, olen Michael Dawa, ja puhun ARK-järjestön puolesta, eurooppalainen maatalouden ja maaseudun järjestö. Se kokoaa monien alojen kansalaisjärjestön edustajia, jotka pohtivat maaseudulla esiintyvää köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ongelmaa. Haluaisin ottaa esille seuraavanlaisen seikan. Oli hienoa, että komission jäsen Andor kutsuttiin tänne, mutta komission ja unionin monet muutkin politiikan alat voivat vaikuttaa suoraan köyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten elämään. On hyvä, että komissaarit Andor ja Cholos ja Haane, joka vastaa aluekehityksestä ja kalastusasioista vastaava komissaari ovat yhdessä – ehdottaneet tulevalle suunnittelukaudelle yhteistä strategiaa, jossa viisi, viisi eri rahastoa yhdistettäisiin ja tarkoituksena olisi todellakin saada aikaiseksi todellista kehitystä – ja sen avulla voitaisiin todellakin auttaa köyhiä ja haavoittuvia ihmisiä. Ja arkijärjestö osallistuu tai haluaisi osallistua tähän keskusteleen tulevasta maatalouspolitiikasta ja sen uudistuksesta. Ja tässä keskustelussa olemme osoittaneet, ottaneet esille, että haavoittuvat ja köyhät pitää huomioida tässä strategiassa – Joten minä todellakin toivoisin, että tämä keskustelu olisi hiukan laaja-alaisempi. Eli otetaan huomioon tietenkin tämä sosiaalinen ole, ulottuvuus, mutta muistetaan samalla, että monet muutkin Euroopan unionin politiikan alat vaikuttavat köyhien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden Euroopan kansalaisten jokapäiväisen elämän. Kiitoksia. Kiitos, Edu, kun vastaamme joihinkin kysymyksiin. Täällä saa muutkin puheenvuoron. Siellä olkaa hyvä. My name is Mika Ionidu. I'm coming... Mika Nojido. Tulen Kreikasta. Edustan Kreikan naisjärjestöjen keskusjärjestöjä. Se on yksi suurimpia järjestöjä alalla Euroopassa. Se on kattojärjestö, jossa on paljon jäsenvaltioita ja niiden järjestöjä mukana. Minut on pyydetty tänne jälleen kerran mukaan ja olen todellakin sitä mieltä, että kun tämä aloitettiin kaksi vuotta sitten, niin tämän elimen ede, tarvitsee vahvistamista huomattavasti enemmän. Mielestäni tämän päivän kokous tai Edelliset kokoukset olivat kyllä hyvin tuloksellisia, mutta tulokset pitäisi kirjata päätelmiksi. Ne pitäisi myös toteuttaa käytännössä jäsenvaltioissa, esimerkiksi minun maassani. Ihmiset eivät ole edes tietoisia tuloksista ja johtopäätöksistä, joihin on päädytty edellisissä Agora-tapaamisissa. Siksi minun mielestäni me tarvitsisimme sellaista politiikkaa, joka todella keskittyisi siihen, joka levittäisi täällä saavutettua. Todettiin äsken, että parlamentti ei ole toimivaltainen, niin että siitä olisi eri mieltä, ei kai se pidä paikkaansa. Euroopan kansakuntien ääni tulee parlamentissa kuuluville, siksi parlamentti on tärkeä toimielin. Ja sillä pitäisi antaa enemmän valtaa sosiaalisessa kysymyksessä. Nimittäin tämän päivän Euroopassa, joka on kriisin kourissa, niin minun maani Kreikka ei ole koskaan kokenut tällaista aikaisemmin. Siellä ei ole minkäänlaista toivoa köyhille osille yhteiskuntaa. Totta kai nyt on saatu aikaan sopimuksia tilanteen korjaamiseksi, mutta se edellyttää hyvin tiukkoja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat ihmisiin. Naisista puheen ollen he kärsivät ylipäätään Euroopassa eniten, huomattavasti enemmän kuin mikä tah muu yhteiskuntaryhmä. Naiset tästä syystä kärsivät myös työttömyydestä. Naisia on työttömänä kaksi kertaa enemmän kuin miehiä. Toisin sanoen, naiset eivät ole mikään erityiskategoria Heitä on yli puolet tästä yhdistyneessä Euroopassa, joka antaa meille unelmia ja mahdollisuuksia. Meillä on totta kai ongelmia ja paljon on ongelmia myös nimenomaan suunnitteluvaiheessa ennen täytäntöönpanoa. Todellakin totesin, että tulee maasta, jossa nyt eletään kriisioloissa ja ihmiset joutuvat köyhyyden piiriin ja tässä on kyse varsinkin naisista. Tämä koskee myös nuoria toivottavasti kaikki se, mitä on tehty Lissabonin sopimuksen yhteydessä, toteutuu. Nimittäin jos emme keskity eurooppalaisessa politiikassa, siis ei pelkästään budjettiongelmiin, vaan keskittyisimme myös sosiaalisiin ongelmiin, jos emme tätä tee, niin emme koskaan pääse tästä kierteestä. Kyse on pelkästään rahoituksesta tai budjetista, vaan kyse on myös sosiaalisuudesta. Se on häpeällistä, kun vuosien saatossa olemme rakentaneet tätä. Ja nyt kaikki tämä joutuu vaaraan pelkästään siitä syystä, että talous petti. Maailman yhteisökin ylipäätään joutuu kiinnittämään paljon enemmän huomiota siihen, että Eurooppa on nouseva valta, joka ei pelkästään tähtää talouden tavoitteisiin. Thank you. The gentleman at one one. Yksi, kaksi, yksi paikalta, herra. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Bonjour, je suis Victor Guichard. De... Hyvää päivää, Victor Guichard. 25 vuotta olen jo ollut asunnottomana ja minä olen edustanut asunnottomia myös. On hyvä kuulla, näitä puheita on romaaneista, joilla on kuitenkin koti ja asuntovaunio, mutta asunnottomista ette puhu, he ovat kadulla. Ja yhden asian sanoisin nimittäin, että aina on tällainen kielteinen kuva asunnottomista, mutta rikkaat eivät ole ollenkaan ajatelleet. Kiitos. Now the gentleman at 235. Εκπροσωπώ την Παγκύπρια Οργάνωση Μεγάλων Οικογενειών. Paljon kiitoksia. Edustan täällä Kyproksen vanhuksia ja vanhusjärjestöä. Täällä on puhuttu haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät. Suuria perheitä ei ole mainittu laisinkaan. On tietenkin selvää, että kriisi vaikuttaa näihin ihmisiin enenevässä määrin ja enemmän kuin muihin, sillä suurilla perheillä on suurimmat tarpeet kuin pienillä perheillä, mutta nämä perheet kärsivät enemmän kriisistä kuin muut. mutta me tiedämme, että nämä suuret perheet antavat pitkällä aikavälillä suuremman panoksen yhteiskunnan toiminnalle ja hyvinvoinnille, joten minun mielestäni on epäreilua tietyssä mielessä, ettei ole pyritty vaikuttamaan tilanteen korjaamiseksi, eli että suuret perheet voitaisiin huomioida, kun puhutaan näistä haavoittuvammassa asemassa olevista ryhmistä. Kiitoksia. Kiitos, herra paikalta 202. <coughs> Michel Riquier, eh, Edge Platform eh, eh, Europe. Minä en kuullut tänään mainittavan vanhuksia lainkaan. Heitä on miljoonittain Euroopassa. Monet myös köyhyyden kynnyksellä, toiset varsinkin kun ajatellaan eläkeuudistusmekanismia, niin yhä enemmän heitä joutuu köyhyyden piiriin. Jos ajatellaan, niin olisi hyvä kantaa huolta heistäkin. Sekin valitettavasti vain tulee lisäksi tälle listalle. Thank you, gentlemen. Kiitos. I think it is right. I... Minusta tuntuu, että tuo on totta. Tulen ETSKsta ja on totta, että me painotamme talouskysymyksiä ja minä haluaisin tuoda yhden seikan esiin erityisesti kaupan epätasapaino, makrotalouden epätasapaino valtioiden välillä. Ennen kriisiä olemme sallineet liikaakin vapautta ja tilaa sille ajatukselle, että markkinat voivat itse ratkaista maailmamme ongelmat. Ja monet hallitukset ovat halunneet puuttua asioihin mahdollisimman vähän. Toivoin, että talous ja talouskasvu toteutuessaan vähentää köyhyyttä. Ja onnenpiristä todistusaineistoa siitä, että jossain päin maailmaa näin on käynytkin, mutta ei niin paljon kuin odotettiin. Syynä on se, että kun talous periaatteessa toimii vapaasti, niin syntyy keinottelua – ja manipulointia. Minulla ei paljon aikaa, en voi puhua yksityiskohtaisesti, mutta käy niin, että tärkeät maat kuten Kiina, Saksa ja Japani ovat saaneet valtavaa ylijäämää kerättyä. Ei noin vain, vain siksi, että oli interventionalistista politiikkaa, jos makrotalouden epätasapainoisuuksia ei nyt pyritä purkamaan – poliittisin toimin, alueellisin järjestöin, kuten Euroopan ja huolehtimaan siitä, että manipulointia ei enää tapahdu, koska jos kaupan epätasapainoa ei ratkaista kansainvälisin ratkaisun, niin vaihtoehtona on juuri nyt tapahtuma. Eli pyritään toimimaan nyt, kuten monissa maissa, erityisesti Euroopan unionissa. Ja lopputuloksena tässä on se, että saadaan vähemmän rahaa kehitykseen – enemmän ja enemmän uudistuksia, mutta tapahtuuko uudistuksia todella, että meidän on yhä enemmän painotettava, että tarvitsemme lisää uudistuksia, jotta saadaan enemmän toimintaa markkinoiden tasolle niin, että yhä useammat saadaan työmarkkinoille mukaan, yhä useammat saavat mahdollisuuden tehdä työtä. Jos sisämarkkinoiden rajoituksia ei poisteta, näin ei käy. Lisäksi pitää todella korjata epätasapainoa ja pakottaa ne, jotka ovat todella voittaneet uskomattomia määriä muiden muiden maiden kustannuksella. Ja jos näin ei tehdä, niin maat joutuvat maksamaan tästä hinnan lisäköyhyytenä, tiukempana verotuksena, ja tässä muut ovat saaneet nauttia hyödyistä – ja köyhät monissa maissa, kuten Espanjassa, Portugalissa ja monissa muissa Euroopan maissa, köy, ovat entistä köyhempiä. Thank you, the gentleman at... Kiitos. 249 paikalta, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'm... Kiitos, Liida Hordevand. Olen köyhdenvastaisen verkostopuheenjohtaja. Verkostossa on kansallisia järjestöjä kaikissa jäsenvaltioissa. Siellä on myös eurooppalaisia järjestöjä, jotka tekevät työtä köyhyyden torjunnan parissa. Meillä on myös kansalaisjärjestökoalitio, joka on vielä laajempi kuin meidän jäsenjärjestömme määrä. Se syntyi 2010. Minä halusin puhua siitä syystä, että olemme nyt Euroopan parlamentissa ja me avustamme tässä kansalaisten agoraa. Me kuulimme Euroopan komission ja neuvoston suunnitelmista, Euroopan unionin 2020-strategiasta ja myös sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden foorumista. Mutta tässä on nyt jäänyt sivuun se, että tässä on niin paljon annettu tärke- merkitystä, tai jäsenvaltioissakin odotetaan mutta kuitenkin tässä oikein kuitenkin toimitaan Euroopan unionin tasolla. Ei ole juurikaan kehotettu tai painostettu jäsenvaltioita, että nekin hoitaisivat asian kansallisesti, kansallista vuoropuhelua käyden köyden torjunnassa tai sosiaalista syrjäytymistä torjutessa. Minä vetoaisinkin tässä Euroopan parlamenttiin parlamentin jäseniin ja, ja eri valiokuntiin parlamentissa, että ne jotenkin vaikuttaisivat Euroopan unionin komissioon ja jäsenvaltioihinkin, että saataisiin aikaan myös kansallinen ulottuvuus eurooppalaiselle köyhyydentorjunnan foorumille. Olisi myös kansallisia köyhyyden vastaisia foorumeja – Siinä ihmisillä on hyvin keskeinen rooli. Meillä on eurooppalaisia tapaamisia myös Unkarin puheenjohtajakaudella. Me toivomme, että tämä olisi nyt alku sille, että syntyisi kansallisia foorumia ja sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhden torjumiseksi. Toivottavasti nekin saavat tukea rahoituksen kautta mahdollisuuksia tarjoamalla, kun ne ovat kuitenkin hyvin tärkeitä sidosryhmisiä myös kansallisesti. Ne ihmiset, jotka elävät köyhyydessä, voisivat myös saada äänensä kuuluville, osallistua kansalaiskeskusteluun, että he saisivat sijansa myös kansalaisina kussakin jäsenvaltiossa. Toivottavasti voimme luottaa tässä Euroopan parlamenttiin että se vaikuttaisi komission ja neuvostoon. Thank you, Mr. Hor- Kiitos, herra Hormas. Kiitoksia. Edustan Portugalia ja olen myöskin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen. Meidän täytyy muuttaa konseptejamme koskien köyhyyttä. Köyhyys on muuttanut muotoaan, on syntynyt uusia köyhyyden muotoja yhteiskunnissa, myöskin niissä, jotka luulivat olevansa pidemmälle kehittyneitä kuin muut. On olemassa nimittäin ihmisiä, jotka ovat työelämässä, mutta elävät kuitenkin köyhyysrajalla. Eli köyhyys on löytänyt uusia muotoja yhteiskunnissa. Ja nämä köyhien ryhmät marginalisoituvat. Ja nyt haluaisinkin esittää yksinkertaisen kysymyksen. Kolme vuotta on kulunut, mutta yksikään taho ei ole saanut aikaiseksi mitään sellaista toimintamallia, jolla voitaisiin taistella veroparatiiseja vastaan. Kiitoksia. Kiitos. 138. Olkaa hyvä. Eh, good morning. Eh. Hyvää huomenta päivää. Sorry, first, 138. 138 ensin, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja reprezentuję mm, Forum Solidarności. Kiitoksia. Minä edustan solidaarisuusfoorumia, eurooppalainen järjestö, jossa on myös paljon puolalaisia, kuten myös kansainvälisiä verkostoja. Mekin olemme kiinnostuneita maahanmuuttoasioista, ei pelkästään Euroopassa, vaan muuallakin. Me edustamme myös säätiötä, niin kutsu, sen nimi on Barkka. Me olemme jo kuulleet paljon puheita ja esityksiä, alustuksia. Usein kaikki kuulostaa kovin dramaattiselta, mutta nyt meidän täytyy pystyä varmistamaan – että hankkeet kansallisella tasolla todellakin tuovat pitkäaikaisia tuloksia. Nimittäin minulla on sellainen pelko, että jotkut hankkeet ja oikeastaan aika monikin hanke ei välttämättä auta tarpeessa olevia. Paljon menee varoja hukkaan, joskus jopa kolme neljäsosaa varoista menee hukkaan – Monen kansalaisjärjestön tavoitteena on auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Hankkeita on paljon, niihin osoitetaan varoja, ne vaikuttavat kansainvälisesti mielenkiintoisilta, mutta sitten kansallisella tasolla nämä hankkeet joutuvat vaaraan. On nimittäin hyvin paljon kilpailua, jos sitä nyt niin voi kutsua. Siksi minä uskon, että Euroopan unionin komission pitäisi tarjota sellainen mahdollisuus, että olisi integraatiohankkeita ja että niitä olisi tarjolla mahdollisimman nopeasti. Käytettäisiin muun muassa Equal-ohjelmaa. Euroopan komission pitäisi ottaa käyttöön myös standardeja, innovatiivisia ohjelmia, jotta voitaisiin säästää varoja. Kuten totesin, usein niitä käytetään huonosti. Niitä menee hukkaan, koska niitä ei suunnata sellaisiin hankkeisiin ja tavoitteisiin, jotka ovat tärkeimpiä. Kiitos paljon. Ja 141, olkaa hyvä. Olen Skaras Irpakan köyhyyden vastaisesta verkostosta Tsekin tasavallasta. Puhun tsekkiä. Hyvät naiset ja herrat, Minä niin haluaisin kiinnittää huomion eräisen ongelman, jota ei ole vielä huomioitu täällä. Kriisi liittyy velkaantumiseen. Eivät ainoastaan valtiot ja yritykset velkaannu, vaan myös kansalaiset. Ja Tsekin tasavallasta kokemuksemme on se, että tähän asiaan pitää kiinnittää huomiota. Kansalaisia pitää valistaa talouskysymyksistä. Kansalaisille – pitää osoittaa, kuinka kansalaiset voivat suojautua liiallisen velanottamiselta. Tämä koskee jokaista kansalaista ja tutkimukset ovat osoittaneet, että tästä on tulossa merkittävä ongelma tulevina vuosina. Meidän pitää keskustella tästäkin aiheesta. Kiitos. Rapujon. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, Jean-Pierre Goulon, olen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen, edustan ranskalaista työntekijäjärjestelyä. Haluaisin nyt erityisesti kiinnitettävän huomiota täällä dramaattisin seurauksin, joita kriisillä on ollut nimenomaan energiaköyhyydessä. Siitä ei juurikaan puhuta se on kuitenkin selvästi nähtävissä, nähtävissä joka päivä. Mainittako vain yksi maa 27, Ranska. Nimittäin viime vuoden aikana oli kaiken kaikkiaan 110 000 sähkökatkoa johtuen sähkötuotannon ongelmista. Ja siellä oli paljon myös sähkökatkoja siitä syystä, että ihmiset eivät ole pystyneet maksamaan laskujaan. Siellä oli 300 000 perhettä, jotka olivat hyvin epävarmassa tilanteessa. Heillä ei ollut esimerkiksi valaistusta tai ei ollut lämpöä tai ei ollut kumpaakaan. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. Tämä täytyy välittää sekä lainsäätäjille että myös kansalaisyhteiskunnan järjestöille, poliitikoille ja että he löytäisivät ratkaisuja, että voitaisiin tällaista energian epävarmaa tilannetta tai energiaköyhyyttä vastaan taistella. Jos perusenergiamuodot jäävät saamatta, niin kaikki valuu hiekkaan elämässä. Siksi minusta vaikuttaisi, että tässä tarvitaan eurooppalaisia vastauksia, eikä pelkästään korttelikohtaisia tai maakohtaisia, vaan tässä tarvitaan eurooppalaisia ratkaisukeinoja joka ajatellen sosiaalista äh, maksuja tai muunlaisia ratkaisuja, esimerkiksi että kaasu, sähkö ja muu jotenkin edytettäisiin sosiaalisesti. Tällaisen vetomuksen minä esittäisin myös, että kaikki täälläkin ottaisivat huomioon tämän epävarman tilanteen, joka on kasvamaan päin. Kiitos. Kolme, neljä, yhdeksän. Kiitos, puheenjohtaja. Olen John Healy, Social Justice Ireland-järjestöstä. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa siitä, että nyt keskustellaan nykykriisistä ja köyhyydestä. Ja keskustellaan juuri tällä hetkellä, koska Euroopassa kaiken kaikkiaan ollaan hyvin vaarallisessa vaiheessa. Sanon tämän siksi, että monet politiikoista, joiden kautta on pyritty puuttumaan kriisiin ja ratkaisemaan kriisi eri maissa, ja joissain tapauksessa eu itsessään, asettavat valtavaa painetta köyhien ihmisten suuntaan. Näin aiheutetaan lisäongelmia sen lisäksi, mitä ongelmia ihmisillä oli jo. Ajattelen työttömiä, työssä käyviä, köyhiä ja ihmisiä, jotka eivät ole työmarkkinoilla ollenkaan. Monet politiikat, joilla siirretään varoja köyhiltä, ovat varoja, jotka siirretään pankeille ja sellaisille, jotka ovat olleet hyvin rikkaat ja ehkä menettäneet varoja kriisin aikana. Ja nyt tässä on käymässä niin, että varoja siirretään pois köyhiltä, jotka eivät millään muotoa ole mukana aiheuttamassa kriisiä. Ja nämä varat siirretään toisaalle, jotta muut ihmiset saavat varansa takaisin. Tässä siis siirretään varoja köyhiltä ja jos tähän ongelmaan ei puututa ja puututa melko pian, uskoisin, että kohtaamme vakavia kysymyksiä Euroopan sosiaalimalliin liittyen. Nyt todella haitataan eurooppalaista sosiaalimallia, ettei ymmärretä – sitä, miten keskinäisesti riippuvaista talouspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja ympäristöpolitiikka on. Uusissa oloissa tarvitsemme indikaattoreita ja meidän pitäisi tehdä työtä, jotta me saadaan aikaan indikaattorit, jotka osoittavat, tapahtuuko nyt edistystä vai ei. Erityisesti ajattelen siinä työssä, että huolehditaan siitä, ettei lisätaakkaa aseteta köyhille – joilla ei ole resursseja tällaisissa oloissa. Ja lisäksi on muistettava, että he eivät tätä kriisiä aiheuttaneet alun alkaen. Kiitos. Thank you. The lady at Kiitos. 148. Marta I'm edustan UNDPtä. Olen Unkarin kansalainen ja haluaisin käyttää nyt äidinkieltäni az első dolog, amihez szeretnék hozzászólni. Alkuun haluaisin todeta seuraavaa. Monet ovat täällä todenneet, että on olemassa uusia köyhyyden muotoja globaalin talouskriisin syntymisen myötä. Lisäisin tähän, että kaikki tutkimukset, joihin minä olen osallistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana Balkanin alueella ja Keski-Euroopassa, ovat osoittaneet, että uusia köyhyyden muotoja on syntynyt uusissa unionin jäsenvaltioissa – ja nämä uudet muodot nostivat päätään juuri jäsenyyden myötä ja kriisin aikana. Halusin ottaa tämän asian esille, koska sehän vaikuttaa tulevaan strategiaan, koska on tärkeää huomata, mikä ero on olemassa niin sanottujen uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Meidän tulisi oppia menneiden vuosien virheistä. Tilanne on pahentunut köyhy, köyhien keskuudessa, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa ja maaseudulla. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on kysymys Uskon, että ne, jotka eivät elä romaaniyhteisössä, eivät tiedä sitä, että nämä stereotypiat ovat harhaanjohtavia. johtavia. meidän tulisi löytää sellainen strategia, joka antaisi vähemmistöryhmille mahdollisuuden elää rauhaisasti rinnakkain. Ja ettei syntyisi sellaista strategiaa, joka aiheuttaisi uudenlaisia ongelmia tai rajaisi romaanit muun yhteiskunnan ulkopuolelle. Bratislavassa toimiva UNDP on 90-luvun puolessa välissä teetättänyt tutkimuksen romanikysymykseen liittyen ja vastaava harjoitus toteutetaan myöskin kuluvan vuoden aikana. Paraikaa teemme yhteistyötä unionin edustajien kanssa ja halusin vain kertoa teille, että tällainen tutkimus on tekeillä. Minä toivon, että sen avulla tilanteesta saataisiin selkeä kuva. Ja viimeisin huomioni liittyy siihen, että Unkarin PJ-kauden aikana monet kansalaisjärjestöt ovat olleet minun yhteydessä – ja pyytäneet, että UNDPn avulla löydettäisiin näissä niin sanotuissa uusissa jäsenvaltioissa sellaisia järjestöjä, jotka olisivat halukkaita osallistumaan keskusteluihin romanistrategiasta. Niinpä pyytäisinkin kaikkia niiden järjestöjen edustajia, jotka ovat kiinnostuneita tästä asiasta, ottamaan minun yhteyttä lounastauon aikana. Kiitoksia. Thank you. Kiitos, kiitos. Täällä on puhelistalla noin 15 henkeä, mutta meiltä on aika loppumassa, joten pyydän, että kirjoitatte lomakkeeseen nimenne, annatte lomakkeen sitten meille, niin voitte puhua ensimmäisenä huomenna. Nyt Mercedes Bresso on täällä. Mielestäni on tärkeää, että me kolme kuitenkin vastaamme joihinkin kysymyksiin ja seikoihin, joita otitte esiin. Ehkä minä aloitat. aloitan. Kuten keskustelusta teidän puheenvuoroistanne nähdään, köyhyys ei ole mitenkään yksiselkoinen asia. Köyhyysongelma on hyvin moniulotteinen me lähdemme liikkeelle taloudellista talous- ja rahoituskriisistä, koska kuten jo mainittiin, meillä on yli 23 miljoonaa työtöntä, 7 miljoonaa enemmän kuin ennen kriisiä. Ja tämä tietenkin on vaikuttanut miljoonin ihmisiin. Monet ovat nyt köyhyysloukussa, monet tekevät työtä osa-aikaisesti. Tämä liittyy nuorten ihmisten elämään joissain jäsenvaltioissa, kuten Espanjassa ja Latviassa. 40-50 prosenttia nuorista ovat työttöminä, mutta tämä liittyy samoin 50-60-vuotiaisiin, joiden on hyvin vaikea löytää uutta työpaikkaa työpaikan menetyksen jälkeen. Myös ikääntyneet naiset ja lapset, noin 20 prosenttia Euroopan lapsista kasvaa ilman riittävää lukutaitoa. Lukutaitoa, joka olisi tarpeen työmarkkinoilla. Ajattelen tässä tietokoneeseen liittyviä käyttötaitoja ja kielitaitoja. Talous- ja rahoituskriisi mainittiin. Kyllä, on hyvin epäreilu tilanne nyt kyseessä, kun ajatellaan esimerkiksi Irlantia. Irlannin hallitus on toiminut hyvinä aikoina hyvin vastuullisesti. Budjetti on tasapainossa. Irlantilaiset ihmiset ovat tehneet kovasti töitä, mutta irlantilaiset ja muut maat osittain Euroopan toimielimetkin jättivät huomioimatta, miten tärkeää on valvoa pankkeja ja rahoitussektoria. Kaikki keinottelukuplat hajosivat kiinteistömarkkinoilla, osakemarkkinoilla ja muiden investointimallien osalta myös. Pankit menivät konkurssiin ja Irlannin valtio ja kovaa työtä tekevät ihmiset ja köyhät joutuvat nyt osallistumaan näiden velkojen maksuun. Joten en haluaisi puhua ainoastaan Irlannin poliittisista instituutioista, kun elämme yhtenäismarkkinoilla ja käsittelemme globaaleja kysymyksiä. Meidän pitää katsoa Euroopan toimielinten suuntaan. Joku sanoi, että Euroopan parlamentin työ ole niin tärkeä. Minä sanoisin aivan päinvastoin, ei siksi, että olen Euroopan parlamentin jäsen, vaan siksi, että kun yhtenäismarkkinoilla toimitaan, jossa on 500 miljoonan ihmisen yhtenäinen Eurooppa, joudumme kilpailemaan muiden talousmahtien kanssa, Yhdysvaltojen tai Aasian kanssa, koska parlamentissa muun muassa tehdään lainsäädäntötyötä. On ihan totta, että tarvitsemme paljon tiukempia sääntöjä, tiukempaa lainsäädäntöä, valvonta mukaan lukien. Viime vuonna esimerkiksi hyväksymme lainsäädäntöä, jolla luodaan kolme uutta pan-eurooppalaista valvontavirastoa. Jotkut teistä ehkä sanovat, että tämä ei riitä. Mitä tapahtuu verotukselle esimerkiksi? Olen aivan samaa mieltä, mutta tämä lainsäädäntö on poliittisen prosessin ja poliittisten kompromissien tulosta. Kyllä, Joissain maissa ja jotkut hallitukset, mainitsen yhdistyneen kuningaskunnan, mutta myös Tsekin tasavallan, jossa ei haluta lähteä sääntelemään rahoitusmarkkinoita, joten lainsäädäntö, jonka hyväksymme täällä, on kompromissi. Jotkut meistä haluaisivat paljon tiukempaa säätelyä, mukaan lukien verotuskysymykset, jotka liittyvät veroparatiiseihin. Päätän puheenvuoroni tähän ja annan kollegalle mahdollisuuden vastata joihinkin kysymyksiin. Halusin vain sanoa, että tämä on todella moniulotteinen ongelma. Tämä koskee monia kansanryhmiä. Oli kyse sitten vähemmistöistä, romani vähemmistön osallistamisesta, kuten unkarilainen Rova täällä mainitsi, jossain uusissa jäsenvaltioissa tämä on ongelma, aivan erityinen ongelma. Strategioita tarvitaan. Toinen työryhmä käsittelee maahanmuuttoa, siirtolaisuutta Euroopan unionin sisällä ja unionin rajojen yli. Monet ongelmat ovat työryhmien keskustelun kohteena ja palaamme näihin aiheisiin huomisaamuna. Nyt annan kollegalleni Isabel Duranille puheenvuoron ja sitten tietenkin Staffan Nilssonille myös. Niin, aivan lyhyesti, koska täällä on aika paljon todettukin. Oikeastaan Agoran työ on vasta alkamassa. Palaan siihen, mitä täällä todettiin. Haluaako parlamentti olla pelkästään tarkkailijana näissä? Ei tietenkään, emme muuten olisi tätäkään järjestäneet. Olen kirjannut tänne sen, mitä totesitte ensinnäkin, ettei julkisella tasolla tehdä liittävästi töitä vanhukset, suurperheet tai sitten romanit todellakin. Kuten rouva sanoi, romanit eivät ole ongelma, vaan meidän katseemme heihin. Ja sitten erityisryhmät varsinkin ovat iltapäivällä myös työryhmissä esillä. Mielestäni on erittäin tärkeää, että te voisitte esitellä esityksiä näiden väestön osa, osien osalta. Veroparatiisit, keskustelut politiikasta, ylivelkaantuminen, energiaköyhyys on indikaattorit, jotka osoittavat, että köyhät eivät kahden kertaan, edes joutuvat maksamaan kahdenkertaisesti kriisi, vaikka eivät ole aiheuttamassa sitä. Maanviljelijät, maaseutuyhteisö ylipäätään ja myös integrointi, jotta tämä olisi johdonmukaisempaa eikä pirstaloitunutta. Ja kuten totesi myös asunnottomat, kiitos myös muusikoille ja laulajille, monet tietävät myös, mitä on elää kadulla. Ja on totta, että sielläkin on aika paljon työsarkaa ja ehkä myös jotain tunnustettavaa. Ei, kaikki eivät elä kuten me, he tarvitsevat konkreettisia vastauksia, mutta eivät välttämättä ole halukkaita noudattamaan ihan samaa elämisen mallia. Siksi minä olen kyllä kirjannut sen, että tähän palataan työryhmissä. Ei siellä pyörää keksitä uudelleen tai sanota, mitä on jo sanottu äh, tavan takaa, vaan kunkin puheenjohtajan työryhmästä pitäisi saada konkreettisia esityksiä irti työstä, operatiivisia meille parlamentin jäsenille, että voidaan kysymys kysymykseltä tässä eteenpäin jatkaa Rutsek, minä, eivätkä muutkaan jäsenet usko, että kuuteille taivaalle, taivalta saadaan. Emme varmasti parlamentissa huomisen mennessä pysty köyhyyttä poistamaan, mutta sen sijaan me voimme kyllä sitoutua täsmällisiin kysymyksiin, joissa voitaisiin täällä jotenkin saada aikaan jatkoa. Ajattelen tässä myös talous- ja sosiaalikomiteaa. Siis kaikki kysymykset työryhmissä johtakoot tärkeisiin konkreettisiin ehdotuksiin, jotta me saamme välineitä jatkaa työtä perjantain jälkeenkin, niin työ ei lopu huomenna. Pari lyhyttä kommenttia vain. On todella hienoa, että lähdimme jo tällaiseen yleiskeskusteluun hyvin voimakkaasti työryhmissä. Keskustelu jatkuu ja siellä on paremmat mahdollisuudet saada käyttää puheenvuoroja. Huomenna palaamme tänne täysistuntosaliin. Kodittomuus Mielestäni on kyllä häpeällistä, että jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet ratkaisemaan tätä kysymystä paremmin, vaan että kodittomuus on lisääntymään päin. Emme voi hyväksyä tällaista on todella häpeällistä, että ihmiset joutuvat elämään kodittamina huonoissa oloissa. Minä olen osallistunut ja nähnyt suunnitteluvaiheetta. Monia tapaamisia on ollut Euroopan parlamentin talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komiteankin kanssa. Ja molemmat varapuhemiehet minun käsittääkseni ovat hyvin tiedostaneet sen. Libor Ocek ja Isabel Durant ovat hyvin tiedostaneet sen, että haluamme avata tällaisen yleisen keskustelun, johon osallistuvat muutkin kuin parlamentaarikot. Tämä on mielestäni erittäin hyvä viesti. Ja tämä on Euroopan parlamentin velvollisuuskin ja on sanottava, että vaikka kaikki ei kuulukaan EUn toimivaltaan, niin mielestäni on tärkeää, että keskustellaan kaikista aiheista, koska se mitä me teemme ja te teette on se, että jäsenvaltioista tuodaan kokemusta tänne parlamenttiin ja keskustellaan. Sosiaaliset kysymykset, no tietenkin täytäntöönpano on jäsenvaltioiden toimivaltaa, mutta olen varma siitä, että me voimme olla muokkaamassa mielipiteitä – ja näin voimme huolehtia siitä, että nämä kysymykset tulevat esiin. Parlamentaarikot istuvat täällä, mutta matkustavat myös kotimaihinsa, samoin kuin meidän jäsenemme, samoin kuin alueiden komitean aktiiviset jäsenet. Ja silloin me viemme näitä kysymyksiä takaisin. Joten odotan mielenkiinnolla, että voimme tehdä hyvää työtä työryhmässä ja saamme käydä mielenkiintoisia keskusteluita ja sitten tapaamme täällä täysistunnossa ja ehkä vielä oikein lämmin kiitos Kuorolle. Thank you, Stefan. And now let me... Kiitos, Stefan. Seuraavaksi puheenvuoron saa Mercedes Bresso, alueiden komitean puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos ja kiitos kutsusta. Ja myös tämä viimeinen sana tässä viimeisessä puheenvuorossa, Nilssonin puheenvuorossa osui naulan kantaan. Haluaisin kiittää kutsusta. Ymmärrän totta myös tämän alueellisen ulottuvuuden syrjäytymisessä, että voidaan torjua syrjäytymistä myös mikä keskeinen rooli voi olla ja onkin jo paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla tässä työssä. Ei se pelkästään edylle, että voidaan taata tulot köyhimmille, vaan kuten kaikki tietävät myös, että voidaan tarjota terveyspalveluja, koulutusta, asuntoja, liikennepalveluja ja energiaa. Ja tämä kuuluu tietenkin paikallisille viranomaisille. Tämä vuosi 2010 on antanut myös enemmän näkyvyyttä sille, mitä paikan päällä tapahtuu. Alueiden komitea järjesti myös huhtikuussa foorumin ja olemme miettineet hyviä käytänteitä kymmenittäin, on ollut niitä esiä, esillä eri yhteyksien jäsenten kanssa ja katsotaan, mitä tehdään paremmin eri alueilla ja eri kaupungeissa. Näin me voimme itse kohentaa omaa kykyämme puuttua köyhyyteen. Jokainen neljästä poliittisesta ryhmästä komiteassa on tehnyt samoin, on järjestetty seminaareja, kokouksia, paikalliset ja alueelliset viranomaisverkostot ovat näitä järjestäneet, niitä on kymmenittäin ollut. Siis totta kai tämä oli myös viime vuonna tärkeä tavoite. Me saimme alueelta ja kaupungilta useita eri aloitteita auttaaksemme yhteiskuntiamme muuttumaan enemmän osallistaviksi. Kuten tiedätte, julkaistiin myös komission voimin tiedonanto köyhyyden torjumiseksi. Siellä on seitsemän aloitetta myös Euroopan unionin 2020 tavoitteesta. Todellakin siellä yksi tärkeä tavoite on osoitettu köyhyyden torjunnamiselle. Me olemme laatimassa nyt lausuntoa, tiedonantoa, mutta voisin kertoa joitakin tärkeimpiä seikkoja meidän kannaltamme tässä foorumissa. Ensinnäkin me pidämme myönteisenä sitä, että selkeästi mainitaan, mikä välittävä rooli on AKlla kumppanuuden kehittämiseksi. Toiseksi haluan kumppanuutta alueellisesti myös viedä eteenpäin syrjäytymisen torjumiseksi. Siellä on myös esitys siitä, että tehdään alueellisia sopimuksia. AKssa me olemme peräänkuuluttaneet tätä myös EU 2020 yhteydessä, että olisi tällaisia alueellisia sopimuksia äh, huomioiden kaikki EU 2020 tavoitteet. Lisäksi käytämme kokemusta, joita on näistä sopimuksista osallistavuuden lisäämiseksi. Näitä on jo käynnistettykin tämän hankkeen eteenpäin viemiseksi alueellisten sopimusten saamiseksi EU 2020 tueksi. Innovaatiot ovat tärkeitä myös tavoitteena. Me tarvitsemme myös aloitteet, joissa on useita foorumia mukana Euroopasta paikallisesta tasosta alkaen. Tämäkin on mielestäni yksi tärkeä seikka tämäkin. Me olemme toistaneet tätä kaikissa yhteyksissä, että innovaatioita syntyy myös sosiaalisella alalla, eikä pelkästään tekniikassa tai teollisuudessa, tuotannossa. Innovaatio voi yhtä lailla koskea myös sosiaalista sektoria, sosiaalista taloutta. Siksi minulla onkin ilo kertoa teille, että komitea järjestää 10. toukokuuta foorumin, joka liittyy sosiaaliseen kokeiluun paikallisten viranomaisten rooli siinä. Me haluamme paremmin ymmärtää, mistä tässä on kyse, ottaa huomioon sosiaalisen kokeilun parhaimmat käytänteet, miettiä, miten parantaa tilannetta tästä eteenpäin ja harjoittaa hallinnointia monella tasolla. Kolmanneksi rahoituslähteet, niin että voitaisiin käyttää mahdollisesti myös aluerahastoja, kehitys, aluekehitysrahastoja, eikä pelkästään progressia tai alue, Euroopan sosiaalirahastoa. Tästä syystä sosiaalinen talous ja innovaatio, siis sosiaalinen talous voi olla myös innovaation kohde. Viidenneksi täytyy antaa tärkeä sija myös paikallisille yhteisöille, jotta ne saisivat varoja käyttöönsä. Huomioitaisiin alueellinen ulottuvuus tai maaseutuulottuvuus. Nämä ovat ne seikat, joissa me haluamme eh, saada lisää valaistusta 10. toukokuuta järjestettävässä tilaisuudessa. Totta kai niitä täsmennetään myöhemminkin. Mahdollisesti voitaisiin myös avoimen koordinaation menetelmää käyttää sosiaalisen kysymyksen paikallisesti ja alueellisesti ja muidenkin osallistuvien tahojen parissa – me haluamme paikalliset ja alueelliset viranomaiset mukaan myös, kun täytäntöön pannaan foorumia kansallisine suunnitelmineen, myös kuten juuri totesin. Me haluamme myös kohdentaa tämän, kun otetaan huomioon äärimmäinen köyhyys, siitäkin on ollut puhetta asunnottomat, romanit, kaikki haavoittuvimmat ryhmät, yksinhuoltajanaiset, maahanmuuttajat. Hyvät naiset ja herrat, 2008 syksyn kriisi on osoittanut sen, miten kaikkein heikommassa asemassa olevien tilanne on vielä heikentynyt. Alueiden komitea, paikallis- ja alueviranomaiset haluavat myös osallistua tähän työhön. Ja totta kai täytyy huomata, että tämä on koskenut varsinkin jo 20 vuoden ajan tiettyjä yhteiskuntaryhmiä, Ääriköyhyys ei pelkästään liitty kriisiin, vaan juuret ovat kauempana. Jotkut ovat jopa sanoneet, että se on suoraa tulosta tietoyhteiskunnasta ja maapalloistumisesta. Tutkijat ovat tehneet kahtakin syytä. Ensinnäkin on valtavia työttömiä, työttömien määrä kasvanut, on huonosti palkattuja töitä, osa-aikatyötä, varsinkin nuorten parissa. Ja toiseksi myös lisäarvon jako ei enää ole koitunut työpaikojen ja työntekijöiden hyväksi tai valtion budjetin hyväksi. Monilla aloilla, varsinkin kolmannella sektorilla, lisäarvo on jakautunut toisiin. Tämä kysymys on rakenteellinenkin, ei ole kyse pelkästään kriisistä. Mielestäni tämä on hyvä pitää mielessä, kun toimenpiteitä ryhdytään miettimään. Meidän täytyy tarttua myös tulojakoon maapalloistumisen ja kolmannen sektorin leviämisen aikoina. Minua pyydettiin puhumaan lyhyesti, mutta tässä puheenvuorossa kuitenkin haluaisin taata teille, että alueiden komitea nimenomaan haluaa tarttua rakenteellisiin uudistuksiinkin, jotta voitaisiin syvällisesti muuttaa meidän kehitysmalliamme suuntaan, joka olisi kestävämpi ja myös osallistavampi. Tämä on Euroopan unionin tavoite EU 2020-strategiassa, mutta sen on oltava varsinkin meidän alue- ja paikallisyhteisöjemme tavoitte. Nimenomaan siellä löydetään konkreettisia vastauksia näihin Agoran käsittelemiinkin ongelmiin. Tämä on varmasti hyvin mielenkiintoista. Kiitoksia huomiostanne ja kutsustanne. Kiitos Mercedes, kiitos oikein paljon. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, täysistuntotyömme päättyy ja lounas tarjoillaan, kuten jo sanoin, tämän rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Me tapaamme iltapäivällä puoli kolmelta työryhmissä ennen kuin lähdemme. Haluaisin vain sanoa, että täällä on rekisteröintipaperin Michael McKaylle. Hän on jättänyt paperinsa jonnekin, joten täältä ne löytyvät. Vielä kerran kiitos. Hyvää ruokahalua.